I believe we can start, yes? Sorry for my delay, but I have an event in my house. Anteeksi, että olen myöhässä, mutta meillä oli tapahtuma tilanne päällä kotona. Muistetaan teitä kielistä. Kielitilanteen me varmaan tunnemme. Kerron myös, että Tänään tämä lausunnolla, joka liittyy Euroopan satelliittinavigointijärjestelmään ja sitten verkkoturvallisuus ja sitten iltapäivän lopuksi sitten on laajennetun työvaliokunnan puheenjohtajiston kokous. Jos muita kommentteja ei ole, pidän esityslistaa hyväksyttynä. Ja voimme edetä. Mutta meillä on joitakin puheenjohtajan tiedonantoja. Valiokunnan ylimääräinen kokous on 8.5.11.30-12.30. Kokouksen tarkoituksena on keskustella päätöslauselman luonnoksesta, jonka jätemäki on tehnyt Affetin puolesta, jotka koskevat neuvotteluja, jotka taas liittyvät asekauppasopimukseen. Samana päivänä parlamentaarinen nato valiodelegaatio tapaa 9.30-11.30 ja on tämä älykäs puolustus ja voimavarojen yhdistäminen ja jakaminen. Jos olette kiinnostuneet asiasta, pyydämme teitä osallistumaan. Ja nyt aloitamme esityslistasta. Meillä on ensimmäinen mielipiteen vaihto komission ehdotuksesta, joka koskee Euroopan satelliittinavigointijärjestelmää Galileota ja Egnosia. Vastuvaliokunta on teollisuusvaliokunta. Ja esittelimme lausunnonlaatijan herra Terho. Hän on paikalla. Annan teille heti puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Well, firstly, let me say that I find the Commission's proposal very comprehensive and beneficial. Minusta tämä on erittäin kattava ehdotus, koska tässä ottaa huomioon erilaisia asioita teillä energiaan. Ja minusta tämä Galileo- ja EGNOS-ohjelmat ja tätä myöten Euroopan satelliittinavigointijärjestelmä antaa strategista riippumattomuutta Euroopalle, koska Galileo ja Egnos ovat lippuleiva aloitteita. Meidän pitäisi käyttää niiden potentiaalia hyvin hyväksi. Siksi minä huolestuttaa, että puolustus- ja turvallisuusaspekteja ei painoteta riittävästi ehdotuksessa, joka on niin läpikotainen muuten. en tässä vaiheessa suhtaudu budjettiin niin kriittisesti, mutta turvallisuuspotentiaalin pitäisi tarttua enemmän. GNSS-järjestelmän turvallisuuspotentiaali todettiin jokaisessa tutkimuksessa, jotka Euroopan parlamentin politiikkaa osasta teki viime vuonna. Ja on yleisesti tunnettua, että muut supervallat mieltävät omat satelliittijärjestelmänsä ensisijaisesti turvallisuuspalveluna – joka toisiaisesti on käytettävissä siviilitarkoituksiin. No, tämä turvallisuuspotentiaali on näkynyt selvästi useammassa kansainvälisessä operaatiossa, kuten Libiassa, jossa, jossa Euroopan valtiota putuu ISCR kapasiteettiin. Galilea on taas ollut siviiliprojekti alusta lähtien. ja siviilihallinnon pitäisi sitä valvoa, se on selvää. Mutta minusta on vain realistista ajatella, että tämä on kaksoiskäyttöteknologia, jota voidaan käyttää turvallisuuskäyttöön sekä siviiliturvallisuuteen että sotilasturvalliseen turvallisuuteen. Ja Galileon hyödyn voisi mainita tässä – navigointi- ja sijaintipalvelut, etsintä- ja pelastuspalvelut, tukipalvelut, rauhan turvaoperaatiot ja unionin strateginen riippumattomuus. Tämä viimeinen näkökohta on kenties tärkeä. EUn tämänhetkinen riippumattomuus, riippuvuus Yhdysvaltain GPS-järjestelmästä on ollut Galileon perusargumentti alusta lähtien rauhan aikana varmaisalassa. Tämä riippuvuus ei ole niin kriittinen ongelma, mutta kriisin aikana on elintärkeää, että turvallisuuskelkunnalla ja muulla on käytössään eurooppalaisten hallinnoima luotettava järjestelmä. Tässä mielessä hallinnon järjestelmä tarjoaa kriisioloissa suurinta lisäarvoa. Ja siksi meidän kommenttimme tässä valikonnassa ovat erityisen tärkeitä. Eli lopuksi Galileon järjestelmällä on ilmeisiä turvallisuusaspekteja. Sen kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 20 miljardia. Ja paljon sitä on jo käytetty. Joten meidän pitäisi tarkastella järjestelmän täyttä potentiaalia ja hyödyntää sen koko arvoa. Se kuuluu myös turvallisuuspotentiaali ja hallinnollisesti. Galileon järjestelmä turvallisuusaspektit kuuluvat tähän julkisesti säädeltyyn projektin palvelupuoleen. Ja on jäsenvaltioiden päätettävissä, jos ja missä määrin ne haluavat hyödyntää järjestämään turvallisuuspotentiaalia. Jotkut voivat päättää, etteivät hyödynnä, mutta monet jäsenvaltiot jo indikoineet, että ovat kiinnostuneet käyttämään tätä järjestelmän aspektia. Voimme antaa niille suuntelijoille mahdollisuuksia tehdä näin. Olen kollegoiden ideoille avoin ja pyydän kaikkia jakamaan mielipiteensä. Kiitos. Thank you, Mr. Temo, for your brief. Kiitos herra Terho lyhyestä puheenvuorosta. Ja komission puolesta annan puheenvuoron herra Flammenille. Have the floor, sir. Oui, merci, madame la présidente. Je... Kiitos puheenjohtaja. Tuskin on tarve esitellä ehdotusta sen enempää, koska herra Terho jo pureutui suoran asian yhtimen. Voin todeta sen verran, että tähän on lisätty nyt kaksi, kaksoiskäyttökäsite uutuutuneena ja viime vuonna PRS-järjestelmään liittymisen liittyvät säännöt muutettiin ja se tarkoittaa sitä, että jokainen jäsenmaa voi itsenäisesti hallinnoida ja kohdentaa järjestelmän käyttäjiä. Tänä vuonna me työstämme samanaikaisesti minimisääntöjen, yhteisten minimisääntöjen parissa, parissa käymme siis keskustelua eri jäsenmaiden osalta, millä tavoin ne pääsevät mukaan. Eli kaiken kaikkiaan käyttö, PRSn käyttö on lainsäädännöllisen tekstin ytimessä. Muilta osin kiitän herra Terhoa hänen kommenteistaan. Kiitokset. Rova Koppa seuraavana. Mrs. Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Tämä asetusluonnos on vuoden 2008 asetusluonnoksen tarkistus, jossa on kysymys äh, Galileo- ja Englos-ohjelmien rahoituksesta. Sen vuoksi meidän täytyy nyt katsoa, mitä me voimme asian sanoa valiokunnan jäsenenä. Mitä tulee rahoitukseen, parlamentaarikkona on ihan luonnollista, että me katselemme äh, tilannetta parlamentin kannalta, sitä, että toimitaan budjetin, budjettikurin ja terveen hallinnon kannalta. Ja haluaisin osoittaa, että olen oikein tyytyväinen kohta 35 vahvistaa sen välttämättömyyden, että parlamenttia Äh, informoidaan ohjelmien toimeenpanoista, mutta artiklan 32 kieli on kaikkein paras. En ole mikään asiantuntija budjettiasioissa, mutta siitä huolimatta, kun luin tätä säädösehdotusta, niin minulle tuli sellainen kuva, että liian paljon toimivaltuuksia on annettu komissiolle. Asetusluonnoksen mukaan komissio on vastuussa äh, asetuksen täytäntöönpanosta, ja talous, äh, ja se on, sen täytyy kuulla myös muita. Mutta kysymys on siitä, että kuka valvoo komissiota. Ehkä meidän sen vuoksi pitäisi sanoa hieman enemmän siitä, että meidän täytyy varmistaa Euroopan parlamentin oikeudet valvoa ja et vaatia esimerkiksi väliarviota ja pyytää komissiota raportoimaan yksityiskohtaisemmin taloudellisesta kysymyksistä. Tämä on ihan yleinen asia. Mutta sitten SEDE-valiokunnan kannalta meidän pitäisi myös painottaa, miten tärkeää on EUn turvallisuuden riippumattomuus kun me puhumme riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä, meidän täytyy ottaa huomioon myös kolmansien maiden osallistuminen tähän ohjelmaan. Tässä yhteydessä me tarvitsemme yhteistyötä ja yhteensopivuutta muiden järjestelmien kanssa, mutta minua kuitenkin äh, hieman epäilyttää tämä ja minulla on kysymyksiä komissiolle. Ensinnäkin, millä tavalla eurooppalaisten järjestelmien riippumattomuus varmistetaan, äh, kun äh, me otamme mukaan kolmansia maita? Toiseksi, koska olettaisin, että tämä tulee olemaan erityisen yhteistyösopimuksen alainen artiklan 28 mukaan. Millä tavalla voimme varmistaa sitä, että tätä järjestelmää ei käytetä muihin, muut eivät hyödynnä näitä? Sitten haluaisin tietää, avaammeko me tämän mahdollisuuden kaikille maille vai tuleeko tähän jotain lisäkriteereitä, kuten esimerkiksi vaatimus siitä, että tämä maa on tehnyt turvallisuussopimuksen EUn kanssa. Ja sitten vielä lopuksi, kun tulee kriittisen infrastruktuurin suojeluun, kattaako tämä ehdotettu budjetti siihen liittyvät kustannukset vai jäävätkö ne jäsenvaltioille, jotka isännöivät tätä infrastruktuuria? Tähän liittyy myös vuoden 2004 yhteiset toimet ja niiden toimeenpano. Ja haluaisin, että niitä täytyy myös ajantasaistaa. Haluaisin muistuttaa, että tämä valiokunta painotti tarvetta äh, tehdä äh, tällaisia ennaltaehkäiseviä ajatuksia ja haluaisin myös tietää, että onko tälle tarkistukselle mitään aikataulua. Lopuksi haluaisin pitää hyvänä myös sitä, että komission on tehtävä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa – kun on kysymys nimenomaan turvallisuuteen liittyvistä asioista. You have the floor. Rauha Luusin, teillä puheenvuoro. Ja, vielen Dank. Ich werde auf Deutsch sprechen. Kiitos. Niin, olen hyvin pitkälti samaa mieltä edellisen puhujan kanssa ja haluaisin kiittää edustaja Terhoa hänen alustuksestaan ja osa tähän sanoi ilahduttaa minua kovasti. Minä olen aina tässä valiokunnassa puhunut ja painottanut vahvasti Galileon sotilaallista käyttöä. Ja minua ilahduttaa se, että ää, äh, tämä on nyt selkeämpi, vaikka meillä on selkeät tilastot komissiolta siitä, että Galileota voidaan käyttää sotilaallisesti. Mutta mutta minun johtopäätökseni tässä yhteydessä perustuu lähinnä tähän budjettiin. Jos on projekti, jossa on näin selkeitä sotilaallisia käyttötarkoituksia, oli nyt sitten kysymys äh, kaksi naisesta käytöstä tai lähinnä sotilaallisesta käytöstä, niin haluaisin kuitenkin huomauttaa, että tässä todellakin vaaditaan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä budjettiin Aikaisemmin se oli 1,7 miljardia, nyt se on 2 miljardia ja minua ihmetyttääkin nyt, eh, mihinkä tämä tulee johtamaan kustannusten kannalta loppujen lopuksi. Ja haluaisin hyvin selkeästi myös tuoda esiin sen, että nimenomaan nämä selkeät Galileo-projektin sotilaalliset käyttömahdollisuudet ovat johtaneet siihen, että kiinalaiset eivät enää voineet osallistua tähän projektiin – sen vuoksi, että tästä tulee sotilaallinen. Aikaisemminhan tämä oli tarkoitus olla yhteinen projekti Kiinan kanssa ja se olisi ollut erittäin hyvä taas Euroopan veronmaksajille, mikä olisi ollut hyvin tärkeää tämän kriisin aikana. Eli projekti, joka on niin selkeästi sotilaallinen ja sotilaallinen käyttö, niin minusta sitä ei saa rahoittaa siviilibudjettikohdista ja puhuisin hyvin selkeästi sen puolesta, että budjetin täytyy olla hyvin selkeä, äh, seurattava ja läpinäkyvä. Mitä mistäkin budjetista rahoitetaan ja mitä käytetään mihinkäkin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Um, Last. Yes, thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja käsitykseni Galileosta, ja minä hänen ole asiantuntija, on, että aitoja kustannuksia ei vielä että Sillä ei ole kattavaa budjetointia. Ymmärtääkseni äh, talousarvio kasvattaa vain tällä hetkellä tehtävät työt. Oliko tässä oikeassa? En ole asiantuntija, mutta näin minulle kerrottiin. Toisekseen, jos näitä kustannuksia ei tunneta, kollegani puhui EUn strategisesta itsenäisyydestä pääkäyttövoimana. Ja täytyy herättää kysymys on, että millä hinnalla me saamme tuon edun? Jos on totta, että me emme tällä hetkellä tiedä, mitä Galileo maksaa ja mitä hän siviilikäyttö maksaa. Mikä on kaksoskäyttöteknologian lisäkustannus? Voisiko siitä tulla valtavia lisäkustannuksia? Eli yhteinen vetona jos me emme ole selvillä ää, siviili- ja sotilaskäytön kustannuksista ja siitä, kuinka paljon tästä strategisesta riittomuudesta tulee lisähyötyä. Ja se sitä kyetään näyttämään, niin en voi tukea ehdotusta tällaisena. Kiitos. Galler. Ja, vielen dank. Kiitos. Ensinnäkin nämä teknologiset standardit sekä Galileosta että Egnoksesta. Me tarvitsemme niitä sekä siviili- että sotilassuojatarpeisiin. Minä uskon, että se tosiasia, että kiinalaiset äh, hyppäsivät pois tästä projektista, loppujen lopuksi minun mielestäni se on meidän eduksemme, koska minulla oli todelliset todellisia huolenaiheita siitä, että kiinalaiset tekisivät niin kuin he aina tekevät, eli äh, tavallaan äh, varastaisivat itsellensä sen teknologisen tietämisen tai kopioisivat sen itsellensä ja käyttäisivät sitä muuhun. Joten tässä nyt on kuitenkin kysymys erittäin korkeatasoisesta teknologiasta ja on erittäin hyvä, että yksi meidän suurimmista kilpailijoistamme ei ole tässä mukana, koska ei ollut ollenkaan varmaa siitä, ettäkö Kiina ei käyttäisi sitä sun sopimusten ulkopuolisesti. Komission edustaja puhui äh, lainsäädännöllisistä puitteista, jos jäsenvaltioilla, äh, joilla on kapasiteettia, haluavat käyttää sitä sotilaallisiin äh, tarpeisiin, voivat niin tehdä. Se ei kuormita e- EUn budjettia. Se on jäsenvaltioiden oma päätös, tekevätkö he niin vai ei. Ja jos me luonnollisesti teemme jotain sitten yhdessä Euroopan unionina, niin silloinhan siinä olisi järkeä, että me äh, harjoittaisimme yhdessä äh, yhteistä avaruuspolitiikkaa tai puolustuspolitiikkaa. Jos meillä on sotilaallinen tehtävä Euroopan unionilla, silloinhan kaikki jäsenvaltiot ovat siihen suostuneet ja sen puolesta äänestäneet ja silloinhan meidän pitäisi voida tehokkaalla tavalla käyttää sitä teknologiaa, joka meillä on. Muutenhan se olisi aikamoista kapasiteettien tuhlausta, jos me jätämme tällaista hyödyntämättä. Ja sitä tavalla, tavallaan lisäämme kustannuksia. Nimenomaan Egnos on tällainen hyvä esimerkki, jota voidaan verrata USAn GPSään. Tosin se on vielä tarkempi. No, miksi USAn GPS ei ole niin tarkka? No nimenomaan siksi, että meidän amerikkalaiset ää, ystävämme valitsivat tämän epätarkemman järjestelmän siviileille ja tämä tarkempi järjestelmä on säästetty äh, sotilaallisiin tarkoituksiin. No me haluamme käyttää EGNOsta myös siviilitarkoituksiin, siis kaikkeen. Ja sen vuoksi mielestäni näitä täytyy voida käyttää moniin tarkoituksiin. Haluaisin komissiolta selvityksen vielä siihen, millä tavalla Galileo ja EGNOsta voidaan parhaalla tavalla käyttää tukemaan meidän sekä siviili- että, että sotilaallisiin tarkoituksiin. Ja sen lisäksi tämä eurooppalainen puitesopimus ESAN, EDAN ja komission välisestä tutkimuksesta, sitä täytyisi voida siinäkin käyttää näiden CSP-missioiden vahvistamiseen. Mr. Zenke, you have the floor. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to Kiitokset. Jos niin sallitte, niin haluaisin tämän keskustelun yhteydessä esittää muutaman kysymyksen. Luin suurella kiinnostuksella ja tarkkaavaisesti asiakirjan, joka meille on jaettu. Se on äärimmäisen tyhjentävä, kiinnostava ja nyt kyse on hankkeesta, joka on yksi Euroopan unionin keskeisimmistä hankkeista. Tämä, jos tämän järjestelmän rakentaminen onnistuu, sitähän me kaikki toivomme, se olisi todella äh, <clears throat> suuri voitto Euroopan unionille. Tämä tarkoittaa äh, kuitenkin sitä, että pitkällä tähtäimellä saisimme otettua harppauksen teknologian saralla. Järjestelmän on määrä olla toiminnallinen toiminnassa vuonna 2020. Ja jotta tähän päästäisiin, me tarvitsemme vähintään 8 miljardia euroa. Nyt on kuitenkin vielä mietittävä muutamaa seikkaa. Nimittäin jos nyt kerran Alkuvaiheen jälkeen olemme päässeet seuraavaan vaiheeseen, jossa järjestelmä eri osia pohditaan ja tarkastellaan. Haluaisin esittää tässä hengessä komissiolle kysymyksen. Miten tämä käytännössä toteutetaan ja mitkä osat järjestelmää on jo toteutettu? Entä sitten sotilaallinen käyttö? Minkälaisia sotila- sotilaallisia käyttömahdollisuuksia järjestelmällä on? Jotkut Euroopan unionin jäsenmaat ovat myöskin samanaikaisesti jäseniä Natossa. Ja haluaisinkin tietää, mitä Euroopan unionin jäsenmaat ja niiden armeija toimii, jos kyse on maasta, joka on jo mukana myöskin Natossa. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, eri työ pisteet. Meille sanottiin, että kyse on järjestelmästä, jonka puitteissa voidaan luoda työpaikkoja eri alueille, nimenomaan teknisiä huippuosaamistyöpaikkoja. Selvä, hyvä. Näin varmasti olisi mukava olla, mutta en kuitenkaan löytänyt asiakirjoista mistään mainintaa työpaikoista. Onko kyse kahdesta tuhannesta työpaikasta vai suuremmasta määrästä? Thank you very much. I have only... Paljon kiitoksia. Minulla on vain pikkuhuomio paperia lukiessani. Tässä todetaan, että projektin suhteen on selvitetty julkisen mielipiteen kantaa 2007-2009, joka on vähän ennen budjettikuria. Ehkäpä komissio voisi kertoa suuren mielipiteen tuoremmista mielipiteistä. Thank you. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron näihin tärkeisiin ja kiinnostaviin kysymyksiin vastaamiseksi, uskon, että tämä on meille strateginen projekti. Jos me onnistumme, Siitä tulee osa meidän yhteistä turvallisuuspolitiikkaa. Mutta kysymys ei ole ainoastaan rahasta. Totta kai projektin on tärkeää panostaa taloudellisesti onnistumiseksi, mutta on tärkeää myös saavuttaa muita strategisia tavoitteita. Annan puheenvuoron, puheenvuoron vastauksia varten komissiolle. Kiitos puheenjohtaja. Näihin kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastaaminen ei ole kovin helppoa, mutta yritän kuitenkin mahdollisimman yksityiskohtaisesti vastata. Ensin lähtökohdasta. Missä tällä hetkellä ollaan menossa ohjelman suhteen? Täältä, täälläkin sain kuulla erilaisia lummia, summia. 5 miljardia euroa on tällä hetkellä investoitu kallileo järjestelmän Mitä sillä on saatu aikaiseksi? Meillä on jo kaksi kokeilun satelliittia, jotka ovat jo pitkään olleet avaruudessa. Ja nämä kokemukset ovat osoittaneet, että eurooppalainen teollisuus pystyy tuottamaan kaikki tarpeelliset laitteet, mitä Galileo-järjestelmä tarvitsee. Lisäksi me olemme myöskin pari kuukautta sitten 24. Äh, lokakuuta tarkalleen sanottuna lähettäneet kaksi satelliittia avaruutta ja sama koskee tulevaisuuden hankkeita. Niitä on lähdössä pari lähitulevaisuudessa. Teollisuus pystyy siis tuottamaan tällaisia satelliitteja. Kaikki infrastruktuuriin liittyvät kysymykset, huolto ja niin poispäin. Tähän on myöskin kulutettu rahaa. 5 miljardia on siis investoitu, jotta vuoteen 2015 mennessä saadaan aikaiseksi 26 satelliitin muodostama järjestelmä. Se on siis tämänhetkinen suunnitelma. Ehdotus, josta on nyt kyse, joka liittyy hallinnointiin ja myös budjettikysymyksiin tässä ehdotuksessa puhutaan nyt summasta, joka kattaa ajan vuonna, vuodesta 2014 2020, 2020 7 miljardia euroa on kysymyksessä ja se on ikään kuin kokeiluvaihe. Tästä äh, asiasta meillä ei vielä äh, ole sen kummempaa äh, kokemusta, joskin kokemusta on ESAN puitteista saatu. Hehän ovat toimineet jo yli 30 vuotta alalla ja myöskin teollisuussopimuksista on saatu äh, kokemusta. Jäsenmaiden asiantuntijat niin ikään tuntevat avaruusteknologiaa ja avaruuskysymyksiä kansallisella tasolla. Tämä äh, nyt selittääkseni teille sitä, mitä olemme jo saaneet aikaan. Mitä nuo 7 miljardia euroa sitten äh, kattavat infrastruktuurin? Muun muassa osittain 26 satelliittia ei vielä ole äh, loppu, lopullinen äh, lukumäärä. Pyrimme 30. Joka tapauksessa tarkoituksena on saada aikaiseksi järjestelmä, joka parantaa GPS-järjestelmän toimintaa. Ja vielä seuraavaksi puuttuakseni komission valvontatehtävään. Tästä on jo tehty selvitys. Me käsittääkseni jo tällä hetkellä tuotamme aika paljon selvityksiä ohjelman toimivuudesta – Meillä on myöskin järjestelmällisiä tapaamisia jäsenmaiden viranomaisten kanssa asian etenemisestä. Ja luonnollisesti, jos Euroopan parlamentti haluaa joitakin lisäselvityksiä keskivälissä aikajaksoa esimerkiksi, niin se käy laatuun varsin hyvin. Mitä etuja tästä järjestelmästä sitten saadaan vakava henkisiä. tutkimuksia on tehty GNS-järjestön äh, toimesta ja ne ovat äh, tuoneet sellaisia tuloksia, että makrotaloudelliselle järjestelmälle Euroopan unionissa äh, tästä koituu paljonkin etua. Puhutaan jopa 80 miljardista äh, eurosta. Kaikki äh, viime vuosina tehty työ teollisuussektorilla on parantanut satelliittialan kilpailukykyämme. Ajattelen vaikkapa mikroprosessoreita, GPS-laitteistoa, reseptoreita ja, ja muita, muita laitteita. Nämä kaikki ovat edistäneet tilannetta ja, ja parantuneet. Mitä yhteistä toimintaa meillä sitten on? Ehdotuksessa, asetusehdotuksessa mainitaan se, että kyse on yhteistoiminnasta, se ei kuitenkaan edellytä komission aloitteellisuutta. Komissari Tajani on ottanut yhteyttä ulkoasia edustaja Rova Astonin ehdottaakseen tätä yhteistoimintaa. Sitten vielä muutamia kysymyksiä. Avautuminen kolmansien maiden suuntaan vielä ehkä voitaisiin ottaa kysymyksiä käsiteltäväksi. Meillä on kyse nyt viiden toiminnan palvelujärjestelmästä, PRS, eh, niistä ehkä tärkeimpänä ja OS toisena, ne ovat eh, palveluita, joita voidaan käyttää eh, ilmaiseksi niin sanotusti. Mitä PRS-järjestelmän piirin pääsyyn tulee? Sitä voidaan ajatella avattavaksi joihinkin kolmansiin maihin, jos kyse on maista, jotka toimivat äh, perustamissopimuksen 218 nojalla. Toivon, että ainakin 80 prosenttia nyt äh, tai 90 äh, kysymyksistä tuli katetuksi näillä vastauksilla. Kiitos. Euh, quand vous parlez du coût... Kun puhuitte siis kustannuksista, puhuitte kai infrastruktuurikustannuksista investoinneista. Puhuin viiden, mili, viiden miljardin investoinneista. Niin, kustannukset 7 miljardia kokeiluvaihetta silmällä pitänä ja jaksolle 2014 ja 2020 on siis se, josta äsken puhuttiin, ja sen jälkeen luonnollisesti tulee muita käyttökuluja – meidän on jatkettava jatkuvasti järjestelmän parantamista ja, ja toimittava niin, että se tyydyttää myöskin kuluttajia. Se on ikään kuin julkinen palvelu. Ja se tulee jatkossakin tarvitsemaan rahoitusta. Samanaikaisesti me pyrimme saamaan Galilean viiden palvelun piiristä myöskin varoja. Eh, esimerkiksi Galileon eh, kaupallinen palvelu voi eh, toimia kattamaan osittain järjestelmän operationaalisen <clears throat> kulut. Tylko jedno pytanie. Lisäkysy vielä lisäkysymys. Może ono wynika z mojej nie, nie... Ehkä tietämättömyyteni vuoksi joudun kysymään tätä. Te mainitsit, että Galileo pyrkii myös ansaitsemaan rahaa, joten sitä tulee kaupallinen, sillä kaupallista käyttöä. Onko täällä jotain dataa tai analyysejä, jotka antaisivat tietoa, jotta ottaisivat huomioon sen, että nyt rahoitus on tähän asti ollut julkista rahoitusta, Emmekä me sitten seuraavassa vaiheessa joudu maailman kauppajärjestö VTOhon että kun olemme julkista rahaa ensin käyttäneet tähän. Okay, you have the floor for... No, voitte vastata. The commission. Komissio. Donc pour ce qui... Kaupallisen palvelun liittyen meillä on siis viisi palvelua, joista yksi on kaupallinen. Ja meillä on tutkimuksia 10-15 vuoden ajalle. Ja ne osoittavat, että noin 10 prosenttia kuluista voitaisiin tätä kautta rahoittaa. VTOta ei ole aikaisemmin liitetty tähän, niillä ei, heillä ei ole toimivaltuutta varsinaisesti. Nyt on kyse siitä, että tietyt kaupalliset toimijat voidaan ottaa yhteistyön piiriin ja, ja tätä kautta on mahdollisuus äh, panostaa myöskin tulopuoleen ja saada sieltä noin 10 prosenttia kuluista. Toivottavasti olette tyytyväisiä. Vastauksiin herra Terholle puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. And thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille kommenteista. Työ jatkuu varjostelijoiden kanssa. Varmasti löydämme lopuksi hyviä ratkaisuja. Kiitos. Okej. Okay. Mr. Galler, you have an intervention. Herra Galler, oliko teillä jotain sanottavaa? Sanoinpa ja teen tämän englanniksi, että paremmin ymmärrettäisiin. Haluaisin selkeyttää sitä äh, komissiolta. Ovatko sitä mieltä, että Gallerilta Egnosia voidaan käyttää äh, siviili- ja sotilaallisiin YUTP-toimiin? toimiin. Mehän olemme sedessä. Onko mitään ideaa? You have uh, another uh, Mr. Donskis. Herra Donskis. Täällä on vielä, vielä toinen kysymys, josta valmistelette vastauksen molempiin. About... Kiitos. Minä haluaisin kysyä uudelleen Galileosta. ja Egnosista siviili- ja sotilaskäytössä ilmatilassa. Jos katson tätä, niin NATOa ei edes mainita. NATO on ohitettu. Mitä tämä suuntaus merkitsee? Niin, täällä on koordinointia teknisissä ohjelmissa Euroopan avaruusviraston kanssa, mutta on toinenkin virasto, NATO, minkä kanssa pitäisi koordinoida työtä minun mielestäni. Vai voidaanko se noin vain ignoroida, ihan niin kuin NATOa ei olisi olemassakaan? Kuten näette, valiokuntamme on kovasti kiinnostunut aiheesta ja teillä on puheenvuoro vastataksenne viimeiseen kahteen kysymykseen. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Nyt äh, NATO käyttää liittyen. Meidän asetusehdotuksemme on ehdotus, jossa puhutaan sekä budjetista että hallinnoinnista. Me emme halua puuttua äh, kaikkien yksittäisen viiden palvelun käyttöön. Mitä Naton käyttö kuitenkin tulee, on hyvä muistaa, että viime vuonna asetus, jonka, jonka nimi kuuluu suurin piirtein PRSn käyttöön pääsy, se hyväksyttiin Norja ja Sveitsi ja Euroopan unionin maat ja ovat mukana tässä. Ja myöskin kansainvälisillä järjestöillä, muun muassa vaikkapa Natolla, on niin halutessa mahdollisuus päästä mukaan 218 artiklan nojalla. Sitten mitä taas tulee neuvosto ja niin sanotun vanhan toisen pilarin äh, puitteisiin, Euroopan komissiolla ei ole tässä muuta tehtävää kuin se, että pyrimme saamaan aikaiseksi tilanteen, jossa kaikki halukkaat käyttäjät voivat mahdollisimman hyvin käyttää järjestelmää jäsenmaat äh, tekevät päätöksen PRSn käytöstä. Äh, tämä selvittääkseni asia vielä neuvostojen entisen toisen pilarin kannalta. Kiitos. Oliko täällä toinenkin kysymys? Te jatkatte sitten keskenään keskustelua. Consider the, the subject close and the... Uh, Pidetään asiaa käsiteltynä ja sitten siirrytään esityslistalla eteenpäin. Kuten muistatte, joulukuussa 2011 saimme oikeuden laatia omaa aloitemietintöjä. Yksi koskee tietoverkkojen turvallisuutta ja niiden puolustamista. Esittelijämme on herra Kela. Tänään ei puhuta mietinnöstä, vaan komission ehdotu tiedonannosta ehdotuksesta perustaa Euroopan verkkorikostorjuntakeskus. Tiedät, että muutkin kattavat tämän. Muistan teitä Enisasta. Ja Tallinnon tietoverkkoturvallisuusosaamiskeskuksesta. Meillä on mahdollisuus keskustella komission kanssa lisäarvosta jota tämä elin voi tarjota. joka voisi lisätä kohesiota politiikassamme. Anna puheenvuoron ensiksi komissiolle. Ja sen jälkeen, jos kollega Kellam haluaa puhua ja muut, tehdään se sitten. Komissiolla on puheenvuoro seuraavasta esilistetään kohdasta. So Meidän asiantuntijamme ei ole vielä tullut, koska olitte niin nopeita tuon ensimmäisen asian kanssa ja hän tulee paikalle tasan kello 16. We can proceed, uh, we can suspend for a few minutes, but... Pidetään pari minuutin tauko, mutta jos herra Kellemille sopii, niin hän voisi puhua nyt. Ja sitten kuullaan komission asiantuntija. Herra Kellan, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, madam. I think, uh... Kiitos eh, puheenjohtaja. Meidän täytyy komission uuden informaation pohjalta löytää jonkin näköinen eh, tila tälle eh, mietinnölle tietoverkkojen turvallisuudelle sen vuoksi, että tässähän tehdään muutenkin jo oikeudellista yhteistyötä, kun pyritään välttämään näitä syberhyökkäyksiä. Meillä on siitä jo mietintö. Ja sen lisäksi meillä on toinen mietintö Enisasta, verkko- ja tietoturvavirastosta. Mutta tässä on nyt kysymys tietoverkkojen turvallisuudesta ja niiden puolustamisesta, joten tämä pitäisi perustaa yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Minä olen miettinyt tässä hyvin laajasti sitä, minkälaisia tavoitteita meillä on ja mitä meidän pitäisi saavuttaa. Meidän pitäisi varmaankin pyrkiä tällaisen integroituun lähestymistapaan EU-tietoverkkojen turvallisuudessa, jonka otettaisiin mukaan kaikki ulottuvuudet ja haluaisin koordinoitua lähestymistapaa, etsisimme parhaita käytänteitä ja millä tavalla tehokkaasti toimeenpannan ne. Sen lisäksi on kysymys, lisäkysymys mahdollisuudesta perustaa perustaa tällainen virka EUn tietoverkkoturvakoordinaattori. Olisiko tällainen tarpeellinen, olisiko se järkevä ja mikä tällaisen viranhaltijan toimivaltuudet olisivat. Sitten meidän on valtavirtaistettava tietoverkkoturvallisuus muihin unionin politiikan aloihin, varsinkin YUTP. Ja sitten meillä on Euroopan puolustusviraston rooli tietoverkkoturvallisuudessa. On tärkeää jakaa informaatiota, tehdä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja unionin kesken ja luonnollisesti myös ulkoisten tai ottaa ulkoiset ja sisäiset näkökulmat huomioon tietoturvaverkkoturvassa koska käytäntö on osoittanut, että ei niiden kahden välillä voi loppujen lopuksi tehdä suurta eroa. Ja luonnollisesti hyvin laaja alue on suhteet julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Julkiset ja yksityiset kumppanuudet. Suhteet ulkoisiin kumppaneihin, kuten NATO, työnjako, täydentävyys on yksi aihe. Ja sitten luonnollisesti suhteet kolmansiin maihin niin, että nekin tulevat mukaan. Sitten meillä on ongelma näistä vastuu, laillisista vastuukysymyksistä. Meidän pitäisi pyrkiä sopimaan minimi, oikeudellisista minimistandardeista. Esimer- ja kerätä esimerkkejä Ah, Budapestin sopimus, kaikki eivät ole tätä ratifioineet ja kysymys kuuluukin, pitäisikö meidän laajentaa tätä sopimusta, uuden aikaistaa sitä vai olemmeko tyytyväisiä siihen tällaisenään ja jatkamme eteenpäin. Sitten on kysymys myös tasapainosta, joustavuuden ja vapauden ja sanktioiden välillä ja rajojen välillä, kun käytetään näitä tietojärjestelmiä. Nämä ovat ehkä ne pääaiheet, jotka ovat tärkeitä, joiden kanssa me tulemme jatkossa, joiden parissa tulemme työskentelemään. Aikataulu olisi sellainen, että ensimmäinen keskustelu tässä alivaliokunnassa olisi heinäkuussa ennen kesätaukoa ja tarkistusten määräaika olisi syyskuun alussa. Tavoitteena sitten käydä toinen keskustelu mietintöluonnoksesta syyskuun lopussa ja hyväksyminen AFETissa lokakuussa. Kiitos. Uh, we found the commission, but... Uh... Me voimme keskustella kollegan puheenvuorosta. Teillä on puheenvuoro Rava Kopa. Minun puheenvuoroni koskee lähinnä komission paperia. Teikö se nyt vai onko parempi odottaa? Asiantuntija ei ole paikalla. Pitäisikö odotella? Ehkä odotamme komissiota. Ettei tarvitse toista asioita. Uh, if there are no suggestion or other comments on the report of our colleague? Onko muita kommentteja? Mr. Galle. And... Ja, vielen Dank. Uh, äh, yeah. Kiitos. Tilannehan on sellainen, että eri valiokunnissa, eri näkökulmista olemme käsitelleet tätä ää, kyberturvallisuutta. Ja minusta on ihan oikeutettu, että sitä nyt käsitellään meidän aliavaliokunnassammekin, koska meistä tuntuu, että tämä näkökulma koskee meitä välittömästi myös sillä tavalla, mitä Virossakin on jo tapahtunut, josta meidän esittelijämmekin tulee. Sen vuoksi on tärkeää, että käsittelemme asiata. Kysymys kuuluu luonnollisestikin, että meillä on erilaisia instituutioita, toimielimiä, jotka käsittelevät näitä kyberhyökkäyksiä eri tavalla eri sfääreissä, mutta kaikki tapahtuu World Wide Webissä. Eli on oikeastaan vain yksi sfääri, jossa tämä kaikki tapahtuu, mutta siellä on hyvin paljon eri toimijoita. Ja yksi suurimmista ongelmista on todennäköisesti se, että me kykenisimme koordinoimaan näitä toimia niin, että maiden todella moninaiset erilaiset viranomaiset voitaisiin koordinoida toimimaan yhdessä. Ja luonnollisesti turvallisuus ja puolustus alalla tämä on vielä herkempää, vielä herkempää kuin muilla aloilla. Sen vuoksi toivonkin, että että me pääsisimme hyvään lopputulokseen, joka sitten parantaisi meidän turvallisuuttamme. Tämä on kohtuullisen laaja työ ja jännityksellä odotankin, mitä komission edustaja asiaan sanoo. Minä yritän tässä nyt eh, höpistä ja kuluttaa aikaa, mutta ehkäpä minun näkemykseni olisi se, että jos meillä on kokous, joka alkaa kello kolme, ja jos se asia tulee ensimmäisenä tai toisena, että asiasta vastuullinen henkilö näkisi niin paljon vaivaa, että olisi kokouksen alusta asti paikalla, varsinkin kun ne kaksi aihetta, joista me puhumme, jossain määrin kuitenkin eh, ovat lähellä toisiaan tai päällekkäisiäkin, jotta komissiosta jatkossa voisi mahdollisesti olla ajoissa läsnä. Ehkäpä hän voisi ottaa tämän huomisen. En, enemmän pitemmälle minä en tätä virkettä nyt pysty vääntämään, vaikka kuinka yritän. Kiitos. <laughs> no, I, I believe we can... Uskon, että voidaan pitää tauko, mutta hetki on lyönyt. Kello on neljä. Ei ole meidän vika, jos komissio lähetä ajoissa asiantuntijoita, jos sallitte. Voisimme lähettää komissiolle viestiä, että, että kun millekään asiakohdalle ei ole erityistä kellolyötiä merkitty, niin olisi ihan viisasta, kuten herra Galle sanoi, että tänne tultaisiin paikalle alusta. Tämähän idea on. He ovat jo myöhässä. Pidetään pari minuutin tauko. on vaikea puhua jostakin, jos ei toinen osapuoli ole täällä, vaikka parhaan teemme. Ja se voisi soittaa komissioon, lupaan, että laadimme kirjeen. Opetimme neljä minua, Tiedä ennen neljä. I lost in the global network.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 Okei. Okay. Selvä. Annamme puheenvuoron komission aloitteen esittelemiseksi. Ja varmasti sen jälkeen meillä on kysymyksiä. Valmistautukaa vastaamaan. Kiitoksia, että tulitte. Kuitenkin. Kiitos, kiitos rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. Viivästystä. Se ei ollut kyberhyökkäys, vaan pyöräilijöiden syrjintää, kun he tulevat muista toimielimistä. Komission työntekijät eivät saa käyttää parlamentin pyöräpaikoitustiloja. Kiitos vielä, että kutsuitte komission edustajan kertomaan teille äskettäisestä aloitteesta äh, Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen perustamisesta. Ja vähän kontekstia ensin. Te tiedätte, mitä nämä kyberkysymykset, mukaan lukien verkkorikokset, ovat kohonneet ylöspäin poliittisella esityslistalla viime vuosikymmenellä, erityisesti viimeisenä parina vuonna. 2010 hyväksymme komission päätelmät Espanjan puheenjohtajakaudella verkkorikollisuudesta ja pyydettiin komissiota tarkastelemaan verkkorikostorjuntakeskuksen perustamista ja joulukuussa 2010 sisäisen turvallisuusstrategian osana, jossa määriteltiin verkkorikollisuus yhdeksi viidestä päätavoitteista unionin sisäisen turvallisuuden alueella komissio sitoutui tuollaisen keskuksen perustamiseen. Jotta osallistaisimme ihmisiä ja harkitsimme päätöstä hyvin. Meillä oli merkittävää valmistelutyötä, joka erityisesti liittyi tähän toteutettavuustutkimukseen. Ja ulkoinen osapuoli on sopimuksella tehnyt sen komissiolla. Meillä oli komissio, jossa meillä oli paljon kentän kuulemista jäsenvaltiossa tunnistaaksemme verkkorikollisuuden torjuntakapasiteetin ja jotta tunnistaisimme EU-tason toimien lisäarvon, jolla voisimme tehostaa verkkorikoksen vastaista toimintaa. Pyrimme vastaamaan sellaisiin kysymykseen, kuten minkälaisia toimia tällä keskuksella pitäisi olla ja mikä on tärkeää, minne se pitäisi sijoittaa. Siksi, että kyseessä oli osallistava prosessi, jossa kuultiin jäsenvaltioita, alan ammattilaisia, virastoja kuten NISA. Tuli ihan selväksi, että verkkorikos uhan ja rikollisuuden torjumiseksi meidän pitää mennä näiden laatikoiden ulkopuolelle. Yksi siilo on tämä poliisi, lainvalvonta, tuonne laitikkoon yksi tuonne sektori. Lopuksi julkisen sektorin ja yksityisen sektorin asiantuntijat, jotka ovat verkkoturvallisuuden ja verkkojen robustisuuden parissa töissä. Kaikki nämä mielipiteet on otettu aloitteen valmistelussa huomioon. 20. maaliskuuta komissio hyväksyi tiedonantonsa. Olemme ylpeitä, että tiedonanto on vain kahdeksan sivuinen. Yritimme olla kyllästyttämästä Euroopan kansalaisia tai asiantuntijoita yleisluontoisilla poliittisilla lausumilla. Keskityimme asiakirjassa erityisesti tähän verkkorikostorjuntakeskukseen itseensä. Ja ensiksi pyrimme hahmottelemaan niiden rikosten alan, joissa mielestämme eurooppalainen reaktio on relevantti. Ja nämä kolme ryhmää ovat ensinnäkin järjestäytyneiden rikollisryhmien tekemät verkkorikokset, erityisesti kun ne tuottavat merkittävää rikoshyötyä. Toiseksi verkkorikokset, jotka aiheuttavat uhreille vakavaa haittaa. Yksi esimerkki on selvästi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa. Tähän liittyy useampia poliisialoitteita, kuten tämä myös tämä äskettäinen lasten hyväksikäyttöä koskeva direktiivi joka oli neuvostojen parlamentin menestystarina. Sinne syntyi sopimus ensimmäisestä rikosoikeudellisista välineistä Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Ja kolmanneksi tässä on mukana verkkorikokset, jotka ovat erityisen vakavia, koska ne kohdistuvat unionin elintärkeisiin infrastruktuureihin. Tiedonannossa hahmotellaan torjuntakeskuksen ydintehtävät. Ensinnäkin ajatus on, että keskus tarjoaa eh, verkkorikollisuutta koskevan tiedon yhteyspisteen. Tämä keskus sijaitsisi Europolissa, puhun sijainnista vähän enemmän lisää. Tällä hetkellä meillä tulee tietoa lähinnä lainvalvonnasta, mutta tarkoitus on nyt vähän mennä yhdellä näiden siilojen laatikoiden ulkopuolella. Tarkoitus olisi, että tulisi yksityisellä sektorilta avoimista lähteistä tutkijoilta ja muilta yhteisöiltä tietoa, jotta paremmin tunnistaisimme tavan, tavat, joilla verkkorikollisuutta harjoitetaan, jotta tunnistettaisiin uusia rikollisia toimintatapoja. Toinen idea on keskittää verkkorikollisuutta koskevaa asiantuntemusta ja tukea jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä. Verkkorikollisuuskoulutuksessa on tehty paljon jo, mutta keskuksen yksi tehtävistä olisi valtavirtaista koulutusta ja että eri tahoihin otettaisiin kattavasti yhteyttä täydentävästi ja pyrittäisiin tarjota myös ad hoc asiantuntija-apua erilaisiin ongelmiin, joita verkkorikollisuuden tutkijat kohtaa poliisitutkinnossa kolmas ydintehtävä, joka Europolilla on jo tällä hetkellä, on auttaa jäsenvaltioita rikostutkimuksessa Ja me toivomme, että investointiverkkorikos torjuntakeskukseen merkitsisi sitä, että verkkorikostutkimuksen laatu paranisi. Ja toivomme, että tutkimusryhmät keskuksen kautta voivat puhua yhdellä äänellä oikeuslaitoksen sisällä ja tämä luisi myös foorumin yhteistyölle yksityisen sektorin kanssa ja tämä antaisi myös syötettä politiikan laatiolle. Keskuksen sijainti oli yksi pääkysymyksistä, jota olemme arvioineet aluksi palloteltiin useampaakin skenaariota. Pitäisikö sijoittaa johonkin jäsenvaltioon, johonkin jäsenvaltioon, joka halusi tarjota tällaista palvelua muille jäsenvaltioille. Tiedon annossa ilmoitetaan tekemämme päätös. Eli torjuntakeskus sijaitsisi Europolin rakenteessa ilmeisistä syistä. Totta kai me haluamme luoda yhteyksiä eri yhteisöihin, mutta verkkorikostorjuntakeskuksen ydintoimintaa on rikoksen torjunta, rikollisten tunnistaminen, tutkinnan tehostaminen ja rikollisten saattaminen oikeuden eteen, jotka ovat jo osa Europolin mandaattia. Sillä on toimivalta verkkorikollisuuden alueella. Europol on jo jonkun aikaa myös investoinut toimintavalmiuksiin tällä alueella. Valinta oli siis looginen myös äh, säästöaikoina, kun ruokahalua uusien virastojen ja ilmien perustamiseen ei oikein ole. Tehtyämme päätöksen isännöidä tätä keskusta Europolissa – niin sen yhteydessä tehtiin tärkeä innovaatio, eli meillä olisi tällainen ohjelma, lautakuntaneuvosto, joka ottaisi vastaan toiveita, verkkorikoksen torjunnan tärkeimmiltä intressiryhmiltä. Ja tässä tunnustetaan, kuinka paljon yhteyksiä täytyy luoda. Eurojust, ENISA, CIPOL, SIPOL, CEPOL, SEPOL, poliisiakatemia, siis jäsenvaltiot olisivat olemassa olevan epämuodollisen rakenteen kautta edustettuna sellainen verkkorikollisuus yksiköiden johtajien verkosto jo olemassa, jossa huippu verkkorikollisuus poliisit jakavat kokemuksiaan ja keskustelevat Tämä on ollut toiminnassa jo kaksi vuotta. Sitten CERT EU, äskettäin perustettu tietotekniikan kriisiryhmä. Ja tämä ohjelma neuvosto antaisi siis strategista suuntaa sekaantumatta Europoliin hallintoon. Sillä on jo oma johtokunta, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina. Sitten kysymys tarvittavista voimavaroista. Tämä on ollut hankalimpia kysymyksiä tiedon antoa valmistellessamme. Ajatus ei ole ihanteellinen, te tiedätte sen. Mortikori vaikeat keskustelut leikkauksista, laaja-alaisia keskusteluja sitä, miten virtaviivaistetaan ja vähennetään kustannuksia EU-virastoissa. Sitten keskustelut monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me koemme, että tässä vaiheessa emme voi ilmaista lopullisesti mitään resursseja verkkorikostorjuntakeskus vaatisi. Siksi tiedonannossa puhutaan lisäselvityksestä, jota tarvitaan ennen kuin keskus saadaan yleisajattua. Nämä keskustelut täytyy käydä tämän vuoden aikana. Laskemme Euroopan parlamentin varaan budjettikysymyksen suhteen sekä ajatellen 2013 lyhyen aikavälin budjettia että ajatellen monivuotista rahoituskehystä toteuttamistutkimuksessa on suunnattavaa tietoa äh, resurssitarpeesta. Se on julkinen transparenssin hengestä. Siinä on lukuja toteutettavuudesta. Se on suuntaantava. Eikä viimeinen niitti, mitä tulee rahatarpeeseen. Ja, ja uusien virkojen luomisen suhteen, joita voitaisiin luoda Europoliin verkkorikollisuuden torjuntatehtävissä. Totta kai tämä keskus olisi myös käyttöliittymä kansainvälistä yhteistyötä ajatellen. Maailmassa tapahtuu kaikenlaista. Yksi kehitys, jonka panemme merkille, on suunnitelma globaalisen Äh, Singaporen Interpolin verkkorikoksen torjuntakeskuksen luominen. Joten, joten tämä Euroopan keskus olisi hyödyllinen käyttöliittymä. Meillä on täytäntöpanovaihe tänä vuonna. Meillä on jo tiimi Europolissa. Ideana on taata, että eri tahot toimivat yhdessä. Ohjelma alkaisi muodollisesti pyöriä vasta ensi vuonna, kun rikoksen torjuntakeskus aloittaa toimintansa. Meillä on kokouksia sitä ennen, jotta prosessin alkuvaiheessa muut sidosryhmät voivat ilmaista kantansa vaikuttaa kehityksiin. Ideana on, että 2013 aikana Keskus alkaa pyöriä 2014. Se olisi täydessä vauhdissa. Silti operaation lopullinen mittakaava, se missä määrin kutakin ydintehtävää voidaan toteuttaa, on kiinni niistä resursseista, joita myönnetään. Ja lopuksi jäsenvaltiolta vaaditaan paljon. Niiden on investoitava kansallisen kapasiteettiin, jotta ne kykenevät täysin hyödyntämään sitä, mitä torjuntakeskus voisi tarjota. Reaktio jäsenvaltiolta on ollut aika myönteinen. On keskusteltu siitä, että Tanskan puheenjohtajakaudella hyväksyttäisiin neuvoston päätelmää, että tartuntakeskuksen tueksi, että tämä tapahtuisi vuoden loppuun mennessä. Olemme saaneet voimakasta kiinnostusta ja tukea useammalta parlamentin jäseneltä. Samaan aikaan neuvottelemme verkkorikosdirektiivistä, jossa Libe-valiokunta on vetovastuussa. Voimme todeta, että MEPit tukevat projektia siellä. Meillä saisimme tukea prosessin aikana perustamisvaiheessa, erityisesti kun kysymystä resursseista ei ole vielä ratkaistu. Kiitos vielä, että sain mahdollisuuden esitellä teille keskukseen perustamiseen liittyvät tärkeimmät faktat. Olemme halukkaita jossain vaiheessa tulevaisuudessa päivittämään tilannetta. Tämä on tärkeä prioriteettialoite komissiolle, ja voimme saada aikaan muutoksia eurooppalaisessa reaktiossa jatkuvaan verkkorikos uhan kasvuun. Kiitos. Meillä on kysymys. Cyber attack doesn't mean only cyber... Minulle verkkohyökkäykset eivät tarkoita ainoastaan verkkorikoksia. Nämä liittyvät myöskin sotilastilanteeseen ymmärtääkseni teidän, teillä ei ole mitään sotilaallista lähestymistapaa tässä. Käsittelette ainoastaan verkkorikollisuutta. Varmasti tarvitsemme yhteistä juuri oikeuspohjaa aloitteelle, mutta minua kiinnostaa, mitä mitä tarkoittaa Euroopan verkkorikollisuusasiantuntijoiden yhdistämisellä? Voitteko kertoa, minkälaista relevanttia asiantuntijuutta jäsenvaltiossa on verkkorikollisuuden torjunnassa? Ja Rava Koppa, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Puhun kollegaani Panoivan nimissä, joka ei nyt tulemaan paikalle. Joten luen hänen kommenttinsa tähän mietintöön. Hän sanoo ennen, ennen kaikkea, että verkkorikollisuudesta on tulossa uhka yhteiskunnalle ja että me olemme yhä tietoisempia siitä, että on parannettava verkkoturvallisuutta. Luin komission tiedonannon mielenkiinnolla ja täytyy sanoa, että pidän hyvänä ehdotusta perustaa tällainen eurooppalainen verkkorikoskeskus. Se on rajat ylittävä rikos ja sen vuoksi koordinoidut toimet olisivat erittäin tärkeitä. Siinä tarvitaan myös ulkoisia turvallisuuspoliittisia toimenpiteitä. Siitä huolimatta näkemykseni on se, että eurooppalainen verkkorikoskeskus, sillä täytyy saada harmonisoitu oikeudellinen puitteisto ja sen täytyy saada lisää resursseja taistella verkkorikollisuutta vastaan kansallisella tasolla. Sen lisäksi haluaisin painottaa, että meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on sanansa sanottavana tähän keskukseen. Tämä oli Barnevon puheenvuoro siis. Ja nyt minä haluaisin lisätä oman ryhmäni nimissä sen tarpeen, joka on jo tässä kommentissa sanottu, eli oikeudelliset puitteet, oikeudellinen perusta. Muuten tämä ei toimi, joten haluaisin kuulla teiltä, mikä teidän kantanne on, minkälaiset mahdollisuudet on saada tämä välttämätön oikeudellinen puitteisto. You have the floor. Sitten Kiitos Tämä on hyvin ajankohtainen aihe ja mahdollinen rikollinen verkkojen väärinkäyttö on hyvin laajalle levinnyt asia. Minusta kansalaisilla on legitiimi intressi äh, haluta suojaa tällaiselta rikollisuudelta, mutta sen lisäksi on myös legitiimi oikeus äh, suojella äh, demokratiaa ja kansalaisten oikeuksia. Joten tällä alalla tässä on tavallaan täytyy löytää tasapaino näiden kahden oikeuden kesken. Kuten Rova Nikolai jo sanoi, niin tämä aihe on myös ulottuvuudeltaan sotilaallinen, ja mehän tässä olemme eh, turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnassa, niin minua hieman eh, ärsyttää, että tämä sotilaallinen ulottuvuus eh, ei komissio tästä lainkaan mukaan. Ja minua huolestuttaa kovasti se, että tämä ulottuvuus sitten livahtaa takaoven kautta mukaan. Saksassa on jo tällainen kansallinen torjuntakeskus hakkerihyökkäyksiä vastaan. Ja tässä tämän prosessin, kun tätä perustettiin, tämän prosessin aikana käytiin hyvin kiivaitakin keskusteluita siitä, miten tähän liittyy liittyy sotilaallisuus, salainen poliisi ja kaikki tällainen. Joten tämä on nyt minun huolenaiheeni, eli tuleeko näin olemaan myös tässä tapauksessa, koska tämä voisi olla uhka demokratialle, kansalaisten oikeuksille ja vapaudelle. Joten missä puitteissa tämä eurooppalainen malli sisältää myös yhteistyötä ja informaation vaihtoa? tietoa kansallisten salaisten palveluiden, salaisen poliisin kanssa ja sotilaallisten elinten kanssa. Ja että tapahtuuko tämä sitten Eupolin katon alla, se ei mielestäni nyt olisi oikein hyvä. Eli siis e, ehkä te voitte kertoa hieman, kuinka maa makaa. Thank you for your Mr. Kellam, you have the... Kellam, Thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Komission aloite rohkaisee minua. Se on hyvin perusteltu. Olemme periaatetasolla olla samaa mieltä ja odotamme toiminnan aloittamista. Kysymykseni on seuraava. Mainitsitte johdatapuheenvuorossanne, että oikeusperusta on Budapestiin yleissopimus verkkorikollisuuden alueella. Onko teidän arvion mukaan tämä yleissopimus riittävä? Pitäisikö sitä uudistaa, laajentaa? Voitteko jatkaa sen parissa? Komissio mainitsee myös yhteistyön esteet, oikeusjärjestelmien erot, niiden ylittämiseen on pulmat. Onko teillä suunnitelmia tarttua tähän ongelmaan? Se on vakava. Ja sitten mainitsette, että tiedon jakoon on riittämättömästi keinoja jäsenvaltioiden välillä ja sidosryhmien kesken. Olette hyvin varovainen lisäresurssien pyytämisessä. Mutta miten välttää tämä riittämättömien informaation jakamisen varojen ongelman välttää? Miten sitä voidaan välttää? Eli meillä pitäisi olla informaation jakaminen, mutta informaatio on hyvin arkaluontoista. Miten voi edetä tällä tiellä? Saavatko yksityisen sektorin edustajat tätä tietoa? Siinä kysymykseni. Thank you. Kiitos. Galler. Ja, vielen Dank. Die Kollegen Kiitos. Kollegat ovat esittäneet suurimman osan mielenkiintoisista kysymyksistä, jo minulla on vain yksi pieni jäljellä. Ja se liittyy meidän omaan, omiin näihin siviileihin, edustustoihin. Kysymykseni kuuluukin, millä tavalla komissio suojelee meidän tietokonejärjestelmiämme, joita näissä edustustoissa on. Eli onhan se ihan hienoa, että me mietimme, millä tavalla me eh, yhdessä tässä voimme toimia jatkossa, mutta mikä on tällä hetkellä tilanne? Thank you. Mr. Van Orden. Van Orden. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi täytyy tehdä erottelu tämän verkkokysymyksen muiden ulottuvuuksien kanssa. Verkkohyökkäykset, verkkorikollisuus molemmilla on siviili- ja sotilaallisia ulottuvuuksia. Sitten verkkorikollisuus, joka on tämän tiedon annon ydinkysymys. Liittyyköhän ehdotus verkkorikollisuuden torjuntaan parhaalla mahdollisella keinolla vai pyritäänkö tässä olemaan eu toimivaltaa? Ongelma on hyvin kansainvälinen. Pava, suuresta tästä rikollisuudesta tulee EU-maiden ulkopuolelta, joten täytyy kääntää katsemme sinnekin. Täytyy puhua muille maille ja järjestöille. Ja minkälaisia resurssiseurauksia tällä on? Tämä pitäisi olla tiedonannon yksi tärkeistä piirteistä. Mutta tässä puhutaan vain sen pienestä ulottuvuudesta. Eli paljonko se maksaa ja mistä rahat tulevat. Ja tämä ei ole toimivalta, niin mitä korvaavia vähennyksiä tapahtuu muilla toiminnan alueilla, jotta tässä on työrahoitusta ja muita resursseja tällaista irrotettua keskusta varten. tärkeitä kysymyksiä täällä. Hauser. Kiitos. Minä haluaisin myös kysyä näistä resursseista on olemassa tietyt rajat, joissa voi sanoa, että asialla on järkeä tai sillä ei ole järkeä. Tätä voi verrata eu virastoihin. On virastoja, joissa on 40 työntekijää, joilla voi sanoa, että no ei nyt ole mitään järkeä, jos ajattelee kuinka paljon hallinnollisia taakkoja näillä on. Joten te sanoitte, että on lukuja jo siitä, kuinka paljon työntekijöitä pitää olla ja kuinka ison budjetin täytyy olla, että koko virastolla on järkeä. Toisekseen te sanoisitte, että tämä olisi osa Europolia. Merkitseekö tämä sitä, että viraston budjetti olisi osa Europolia ja että tämän äh, viraston äh, virkasuunnit- vir- virkakartta olisi myös äh, osa Europolia ja tätä kautta tavallaan Europolin henkilökuntamäärä nousisi. Kolmanneksi sitten Meiretalla, joka on hyvin surullinen tai epäonnistunut paikka. Ja hyvin helposti voi todeta, että ei sitä ole hirveästi järkeä. Onko mitään suunnitelmia, että Enisa fuusioitaisiin tällaiseen keskukseen ja että löydettäisiin jonkinlaisia fuusiomahdollisuuksia tehdä säästöjä? Sitten kysymys lisää Tällaisen keskuksen tavoitehan olisi myös se, että äh, täytyy rakentaa, vahvistaa myös kapasiteettia jäsenvaltioissa äh, torjua verkkorikollisuutta. Minkälainen kapasiteetti yksittäisillä jäsenvaltioilla on, koska internetissä tapahtuu koko ajan jotain, jotakin ja, ja, ja mitä äh, esimerkiksi nuoret ja jopa lapset toimivat, niin ähm, Täytyy sanoa, että jäsenvaltioiden kapasiteetit ei millään muotoa riitä. No, siinäpä minulta, minun kysymykseni. Thank you. You have the floor. Kiitos. Täällä on puheenvuoro vastaamiseksi. Kysymyksiä on paljon. Teen parhaani. Pyrin ainakin vastaamaan joihinkin. Jos puhumme tästä sotilaallisesta ulottuvuudesta, sitä ei käsitellä. Ei ole toimivaltaa siihen, mutta oikein totesitte, että nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja jos on verkkohyökkäys, tapaus, ja jos tekijää ei tunneta, kuka tahansa voi olla siinä takana, rikollinen, terroristiorganisaatio, joku maa. Mutta tämä on verkkorikostorjuntakeskuksen toimivallan ulkopuolella. Se tulee keskittymään rikollisiin ulottuvuuksiin, joka on tekijöiden tunnistaminen, tutkinnan ja syytteisen asettamisen varmistaminen – Tämä tapahtuu jälleen jäsenvaltioiden tasolla. Keskuksen tehtävä on tukea sitä. Asiantuntijoiden suhteen siihen lukeutuu tietämys uudesta viruksista, uusista haittaohjelmista, joita käytetään verkkohyökkäyksissä tai phishing, verkko, to, salasanojen kalastelussa. Tämä voisi olla erityistä asiantuntemusta rikoksissa, joissa internetiä käytetään avuksi, esimerkiksi pankkitilien hakkeroinnissa, niihin murtautumisessa, identiteetin varastamisessa, tietokoneiden käytännössä botteina, denial of service-hyökkäyksissä. Niitä käytetään esimerkiksi kiristämisessä. se jatkaa. Voisi vähän havainnollistaa tätä asiantuntijoiden tarjontaa sillä, että, että sillä voidaan esimerkiksi koota yhteen tutkinnallista välineistä äh, välineistöä sekä softaa että kovoa, jota tutkijat käyttävät äh, näytön keräämiseksi rikostutkinnassa ja esimerkiksi haittaohjelmien analyysissä. Oikeudellinen keikka. Ihan oikein todettiin, että tärkein oikeudellinen perusta on Budapestin yleissopimus Euroopan neuvoston verkkorikollisuussopimus, joka, vaikka se hyväksyttiin vuonna 2001, johtuen siitä, miten se on rakennettu. Ja se teknologia neutraali suunnittelijoidensa aikeiden vuoksi. Se on vieläkin relevantti kehikko. Sillä todistetaan päärikosnimikkeet verkkorikollisuuden alueella – ja se liittyy oikeudelliseen yhteistyöhön. Euroopan neuvoston yleissopimus on ollut inspiraationa EUn akiin pohjana esimerkiksi informaatiojärjestelmiin kohdistuvien hyökkäyksien tapauksessa olemme tätä oikeudellista välinettä uudistamassa. Keskustelemme verkkohyökkäysdirektiivistä – Ja se vie meidät vähän pikemmälle kuin Euroopan neuvoston yleisopimus. Esimerkiksi botnettien, robottitietokoneiden verkkorikollistamisessa. Meillä on erityismääräyksiä myös, jossa lähennettäisiin rangaistuksien vähimmäismääriä. Onko mitään huolenaiheita kansalaisten perusoikeuksien suhteen liittyen verkkorikoksen torjuntaan? Etu siitä, että tämä Europolissa on, että Europolissa on erittäin vankaat valvonta- ja tietosuojajärjestelmät, ja jos liittyy esimerkiksi tiedon kulkuun näissä analyyttisissa tiedostoissa. Ja tämä antaa meille luottamusta. Tämä tarjoaa riittävän korkean suojan tason väärinkäytösten torjumiseksi. Ehkä minun pitäisi sitä teille Europolin puolesta kutsua, mutta olen todennut, että Europolilla on äskeittäin ollut Rova Holmeier vierailijana. Hän valmistelee verkkohyökkäysmietintöä mietintöä ja hänet tämä on perehdytetty keskuksen suunnitelmiin. Ja kenties tämän parlamentin jäsenelle paras tapa saada hanskaan se työ, mitä tehdään ja tullaan tekemään keskuksessa. kysymys yksityisestä sektorista. Ja jälleen näyttäen siilojen ulkopuolelle meleminen, laatikoiden ylittäminen. Meidän täytyy todella tehdä erotteluja niitä informaatiovaihdon kesken, kun tieto koskee tutkintaa, epäiltyä näyttöä. Tällaista tietoa voidaan vaihtaa vain erittäin jäykässä, hyvin suojelussa tiedonvaihtojärjestelmissä. Se on ainoastaan lainvalvontatehtäviä varten luotu, kun puhutaan tiedonvaihdosta yksityisen sektorin kanssa – Kysymys on enemmän siitä, että yksityinen sektori kertoo uudesta rikoksen toteutustavoista modus operandeista, miten esimerkiksi verkkohyökkäyksiä toteutetaan uusista teknologisista keinoista rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. ja haittaohjelmien vastaisessa suojautumisessa. On myös tärkeä tekijä, joka ulottuu keskuksen ulkopuolelle, joka liittyy verkkorikollisuuden rakenneongelmaan. Tämä seikka johtuu siitä, että suurin osa verkkohyökkäyksistä niitä ei paljasteta lainvalvonnalle. Miksi näin on? Koska usein puhumme rahoituslaitoksista, jotka mainesyistä eivät halua jakaa tuollaista tietoa. ja tämä ei tule komission ehdotuksesta, vaan parlamenttiin tarkistuksesta direktiiviin, josta neuvotellaan idea, että jonkinlainen ilmoitusvelvollisuus luotaisiin hyökkäyksen uhrille. Kysymys on sovellusalasta. Tässä ei viitata keskukseen suoraan, koska velvoite olisi rikokseen ilmoittamisesta kansallisella tasolla – mutta mitä parempi tiedustelukuva meillä on, sitä paremmin kykenemme tutkintaa tekemään, mutta myöskin parantamaan toimintavalmiuksia EU-tasolla, jos tämä tieto myöhemmin siirtyy sitten Europolille kansalliselta lainvalvonta viranomaisilta. Olen kiitollinen, että ilmaisitte huolenne voimavaroista. Varmasti olen aika avoin, kun sanoin, että komissio on tietoinen, että te odottaisitte mustalla, musta valkoisella, että kuinka monta miljoonaa tässä menisi. Mutta kerran, miksi tällä poliittisella hetkellä emme kyenneet sopun summista, niiden laittamista tähän Aina vähän ideoita, mutta tämähän on neuvostolokysymys. Toteuttamistutkimuksissa ehdotettiin, että Euroopan unionin budjettia kasvatettaisiin 2013 kolmella miljoonalla ja risteilyvauhtiin kun päästään, niin kahdeksalla miljoonalla. Tämä antaa kuvaa resurssitarpeesta virkojen suhteen seitsemän virkaa 2013 25 2014. Toivottavasti en tee virheitä. Ne voidaan tarkistaa tutkimuksesta, Mutta tutkimus on tekninen asiakirja. Se ei ole mikään komission omaksuma sitoumus, mutta se antaa suuntaviivoja. Teknisesti näihin kysymyksiin täytyy tarttua Europolin budjetissa – koska Euroopan verkkorikostorjuntakeskus on osa EU-budjettia ja se osa Europelin budjettia. Tämä täytyy näkyä Europolin budjetissa loppujen lopuksi ja sen henkilöstökaaviossa. Meillä on sellainen mahdollisuus, että jotkut jäsenvaltiot saattavat haluta lähettää henkilökuntaa Europoliin. Mutta se täytyy olla osa tätä yleiskuvaa. Sitten tietojärjestelmien turvaaminen siviilimissioissa. En osaa vastata tähän. Uul. Ulkosuhdepalvelu voi vastata siihen ehkä. Me emme ole vastuussa näistä operationaalisista asioista. Meidän osastomme komissiossa ei ole vastuussa tuosta, mutta uskon, että tuo kysymys lähetetään eteenpäin. Voitte sitten saada tietoa. Sitten suhde enisään. Mandaatit ovat erilliset ja erilaiset. Enisan tehtävä on auttaa jäsenvaltioita lisäämään tietojärjestelmiensä hyökkäyksen kestävyyttä ja tukea täytäntöpano politiikkaa verkkohyökkäyksen vastaisessa toiminnassa. Ja uhkien ei tarvitse olla ihmisen, hyökkäyksen tarvitsee ihminen olla takana, niin se on aina verkkorikollisuudessa, mutta synergia on ilmeistä. Tuollainen toiminta parantaa ennaltaehkäisyä, mitä vankemmat tietojärjestelmät sitä hankalampaa rikollisille. Jos EU-pankit käyttävät tällaisia turvajärjestelmiä pankkiyhteyksissä, niin me tiedämme, poliisi tietää, että esimerkiksi verkkosäätöiden kalastelu, tunnusten kalastelu vähenee. niistä tulee olemaan verkkorikoskeskukseen ohjelmaneuvostossa. Europol on kiinnostunut yhteistyöstä siitä, että Enisa ja CERT-EU lähettäisivät henkilökuntaa Haagiin. Mutta siellä olisi yhteyshenkilöitä. Että käytännössä olisi tällaista jaettua omistusta. Tämä on jälleen resurssikysymys, mutta tähän suuntaan pitäisi mennä. Ja lopuksi kiinnostava kysymys EUn toimivallasta kansainvälisessä kontekstissa. Tämä asia kuuluisi ulkopolitiikan korkealle edustajalle, mutta käsityksemme on se, että EUn kantaa on, että nykyinen internetin hallinta, joka ei ole YK-alaista, vaan että internetiä pyöritään monen intressiryhmän järjestelyllä, jossa yksityinen sektori vetää ja julkinen sektori on mukana – EUn ja Yhdysvaltain välillä on laaja konsensus, että tämä on paras malli sen takaamiseksi, että EU on, on innovaation, vapauden ja luovuuden alue. Yhdysvallat tietysti vastustaa, että vastustaa venäläisten tai kiinalaisten vaihtoehtoisia näkemyksiä internetin hallinnassa. Omalla alueella niin verkkorikollisuudessa EU tukee voimakkaasti Budapestin yleissopimusta. Emme näe tarvetta aloittaa neuvotteluja minkään uuden välineen luomiseksi YKssa. Näin maa makaa. Valiokunnassa on ilmaistu huolenaiheita ymmärrettävästi siitä, että, tämä uhkaa monenlaista Ja tässä on tämä sotilaallinen ulottuvuus mahdollisesti. Ja sen valtioiden täytyy jatkaa vuoropuhelua siitä, miten nämä kysymykset voidaan setviä, minkälaista luottamuksen kasvattamistoimenpiteitä voisi olla ilman, että loisimme uusia kansainvälisiä välineitä, joka voisi olla aika kinkkistä. Osa teistä saattaa tietää Iso-Britannian isännöimään kokouksen viime vuonna, jossa keskusteltiin ver- kyberavaruuden käyttäytymisäännöstä. EU oli paikalla ja Commission Cruz oli paikalla ja se valtiota rutkalti. Ideana oli, että pitää puhua myös venäläisten ja kiinalaisten kanssa – hallitusten minimisäännöistä verkossa. Tämä keskustelu jatkuu. Näitä kysymyksiä herätetään varmasti monialla. Jatkokokous tälle Lontoon kokoukselle olisi Unkarissa. Unkari pohtii näitä kysymyksiä. Johtaako tämä mihinkään käytännössä? Hankala sanoa. Ehkä ulkosuhdepalveluiden kollega voisi kertoa enemmän. Mutta tärkeää on tietää, että tällaista pohdintaa tapahtuu. Ja Euroopan olisi luotava oma kantansa. Toivottavasti vastasin useampiin kysymyksiin. Voin vakuuttaa, että Paljon vastauksia voisimme antaa vielä, jos kun tämä keskuksen perustaminen saadaan alkuun ja myöhemmin voimme vastata. Onko muita kysymyksiä? Also last question. Uh, Minulla on uh, viimeinen kysymys. Kuten tiedätte, niin uh, Natolla on Tallinnassa osaamiskeskus. Aiotteko te tehdä yhteistyötä tämän keskuksen kanssa asiantuntemuksen yhdistämiseksi. Vaikkakin he nyt toimivat hieman eri alalla, niin kuitenkin tässä on kysymys asiantuntemuksesta, jota käytetään nimenomaan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. No, on käyty lukuisia epävirallisia keskusteluja ulkosuhdehallinnon Naton välillä ja me osallistuimme niihin, joihin, joissa käsiteltiin nimenomaan näitä Tallinnan keskuksen kehittelemiä asioita. Mutta periaatteessa me olemme ymmärtäneet asian niin, että tällä hetkellä suurin osa Naton toiminnasta liittyy Naton IT-rakenteen suojeluun, joten äh, me olemme tietoisia, että että kollegamme EUn sotilasrakenteista käyvät vuoropuhelua Naton kanssa, mutta sikäli mikäli nyt tiedän, niin, niin ei tässä ole mitään pahemmin sen kummempaa mitään konkreettista. Ja Tallinnassa, Virossa vastaavallinen aloite on tällainen tietokeskus, jota komissio tukee kyberrikollisuuden alalla. Se on siis Tallinnassa. Yhä useammat jäsenvaltiot käynnistävät vastaavia aloitteita. Joten siis on tällainen tavallaan epävirallinen verkosto tällaisia keskuksia, jotka jakavat sitten tutkimuksia ja muuta ja kehittävät kapasiteettia. Meillä on kolme, neljä keskusta Irlannissa, Ranskassa, Belgiassa ja Virossa. Ja tulossa on lisää. He ovat anoneet rahoitusta Euroopan komissiolta. Kiitos, mikäli ei ole muita kysymyksiä. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Kiitokset siitä, että tulitte paikalle. Eli näin olemme sitten käsitelleet loppuun esityslistan toisen asian. Ehdotan, että pidämme muutaman minuutin tauon ennen kuin jatkamme laajennetun puheenjohtajiston kokouksella. Huomenna aloitamme kokouksemme 9.30 tässä samassa kokoushuoneessa käsittääkseni. Kiitos.